Let... Nyt me aloitamme äänestysselityksistä. Herra Dalton, teillä on ensin puheenvuoro. President. Kiitos, puhemies. Rob Wainwright on kehittynyt tärkeäksi solmukohdaksi, mitä tietojenvaihtojen tulee. Tänään me annoimme parempia välineitä taistelussa järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia. Siinä on asiantuntijoita sekä jäsenvaltiota että Euroopan tasolla. Se on toiminut lähen vuoden ja se on yrittänyt taistella jihadistista propagandaa vastaan internetissä ehm, paljon sisältöä on poistettu ja tämän uuden sopimuksen kautta voidaan tulevaisuudessa taata se, että Europol voi taistella järjestänyttä rikollisuutta ja terrorismia vastaan, ja siksi minä puolsin tätä mietintöä tänään. Kiitoksia. Hyvät kollegat, pyydän teitä nyt. Pyydän teitä olemaan hiljaa, jotta voimme kuulla kollegojen puheenvuorot. Rova Morvai seuraavaksi. Olkaa hyvä. az europol nem más mint az európai rendőr. Kiitoksia. Europol on virasto, joka on vastuussa poliisiyhteistyöstä Euroopassa. Sen tavoitteena on taistella rikollisuutta vastaan ja tätä varten se saa merkittävästi veronmaksajien, veronmaksajien rahaa Europol torjuu terrorismia ja salakuljetusta ja niin edelleen. No, eikö teistä nyt olisi jo aika kuulla Europolin henkilöitä täällä salissa ja kuulla, että mitä he ovat tehneet niillä varoilla, joita he ovat saaneet viimeisten vuosien aikana. Monet kansalaiset ovat kirjoittaneet minulle ja kysyneet, mikä merkitys Europolilla on, miksi se ei ole onnistunut välttämään näitä tragedioita ja terroristi-iskuja, joita Euroopassa on nähty. Terrorismi yhtäältä ja toisaalta ihmisten, eh, ihmiskauppa ja salakuljetus. Mitä Europol voi näiden osalta tehdä? Millä tavalla se on toiminut torjuakseen ihmiskauppaan liittyviä kansainvälisiä verkostoja? Mihin kaikki nämä varat on käytetty? Podpořil eh, tento dokument. Eh, jsem přesvědčen, že v této době má smysl posílit pravomoce Europolu. Kiitos. Tällä hetkellä on välttämätöntä vahvista Europolia. Ei pidä luoda uusia instituutioita. En puolla sitä, että luodaan EUn syyttäjän virasto. Pitää vahvistaa Europolia ja sen mahdollisuuksia saada tietoja ja näin torjua järjestettyä rikollisuutta. Europol on Europol voi antaa eri poliisiviranomaisille palautetta järjestäytyneen rikollisuuden kehityksestä ja terrorismin torjunnasta. Ja tätä varten Europolin pitää saada jäsenvaltioista tietyt tiedot. Minä puollan tätä ehdotusta, joka edelleen vahvistaa Europolin terrorismin torjuntayksikköä edelleen. Tämä varmasti tuottaa hedelmiä. Kiitos. Kiitos. Me tarvitsemme vahvemman mandaatin Europolille, koska se suojaa kansalaisia. On tärkeää ja pakollista, että tietokannat ovat nykyaikaisia. Tämä on vaatimuksena yhteistyölle yksityis- yrittäjien ja muiden kanssa. Me emme voi taistella terrorismia ja järjestää rikollisuutta vastaan ilman yhteistyötä valvontaviranomaisten kanssa sekä kansallisella että EU-tasolla. 20 23 jäsenvaltiossa tilanne on se, että päivitettyjä tietoja ei lähetetä Europolin tietokantaan, esimerkiksi Schengen-tietokantaan, mikä tarkoittaa sitä, että eh, Schengen-tietokannassa ei ole kaikkia tietoja liittyen niihin henkilöihin, jotka saattavat hyökätä Eurooppaa vastaan tai saattavat olla osa jihadistiryhmittymiä. Pyytäisin, että jäsenvaltiot pitäisivät kiinni velvoitteistaan ja lähettäisivät tietoja Schengen-tietokantaan. Kiitos. Kiitoksia edustaja Hanan. Kiitoksia, hyvä puhemies. Me keskustelemme aina tästä, mutta sanotaan, että rikollisuushan ei tunnusta kansallisia rajoja. Ei tietenkään tunnusta. Pitkään Euroopan valtiot ovat tehneet kansainvälistä yhteistyötä. Meillä on Interpol, meillä on Haakin sopimus, me, meillä on kaikki nämä luovutussopimukset. Nämä ovat kaikki välineitä, joita voidaan käyttää globaalisti, mutta tässä ei ole kysymys tämän päivän keskustelussa. Europol oli, sen ajatuksena oli silloin alussa se, että luodaan tällainen liittovaltion poliisi, eurooppalainen FBI, Tässä on ö, kysymys yhteistyöstä ja pakottavista toimista. Meidän täytyy tehdä valintoja. Kiitos puhemies. Asetus, jota neuvosto on ehdottanut, parantaa Europolin käsittelyjärjestelmiä. Kun tämä lainsäädäntöteksti tulee voimaan vuonna 2017 toukokuusta lähtien, tämän viraston toiminnasta tulee paljon tehokkaampaa. Parantamisen varaa tämän viraston tehokkuudessa on kyllä. Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit voivat lisäksi arvioida Europolin työtä paremmin tämän erityisen työryhmän jäseninä. Lisäksi budjettivaroja lisätään. Tämä tarkoittaa myös parempaa tietojenvaihtoja. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Me haluamme turvaa yhteistyötä, haluamme tehdä yhteistyötä järjestön kanssa, kuten Interpolin kanssa ja UKssa. Me haluamme myös tehdä yhteistyötä eri järjestöjen kanssa, mutta tästä puuttuu läpinäkyvyyttä. Ja UKssa on sanonut, että jos lähdemme Euroopan unionista, niin, niin se vaarantaisi turvallisuuden. Mm, mutta Skotland ja pääjohtaja on sanonut, että Euroopan unionin jäsenyys ei oikeastaan äh, anna meille mitään, mitä me emme voisi saavuttaa ulkopuolelta. Michael Raiden on sanonut, että me teemme yhteistyötä mm, tiedustelupuolella yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa, joten ei ole mitään väliä, olemmeko sisällä vai ulkona. Toki me, toki me jaemme tietoa muiden maiden kanssa, mutta ei tarvitse olla Euroopan unionin jäsen tehdäkseen tämän. Me voimme tehdä yhteistyötä aivan hyvin ja voimme taata paremmin kansallisen turvallisuuden ja siksi minä äänestin vastaan. Kiitoksia sitten edustaja Maulu. Presidente, credo che questo provvedimento... Kiitoksia hyvä puhemies. Minun mielestäni nämä määräykset menevät oikeaan suuntaan. Europolin vahvistaminen merkitsee Euroopan kansalaisten terveyden ja turvallisuuden vahvistamista. Tässä täytyy olla erittäin tiukat kriteerit niin, että voidaan varmistaa yhdenmukainen tietojen käsittely niin, että voidaan torjua esimerkiksi verkossa tapahtuvaa nuorten rekrytointia terrorismiin ja fundamentalismin pariin. Tämä askel on mielestäni hyvin myönteinen ja toivottavasti kaikki täällä voivat tukea sitä niin, että Eurooppa menee oikeaan suuntaan. Edustaja Polčak. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Eh, je to samozřejmě notori... Kiitos. On aivan selvää, että rikollisuus ei tunnusta rajoja. Siksi on erityisen tärkeää, että me onnistumme yhteistyössä. Europol tietystä heikkouksesta riippumatta on onnistunut saamaan kunnioitusta, mutta viraston pitää edelleen syventää poliisiviranomaisten yhteistyötä. Tämä mietintö, minä sitä tuin ja minä olen sitä mieltä, että tässä ei ole kyse minkäänlaisesta EUn liittovaltion poliisista. Kyse on sitä, että yhteistyötä syvennetään ja yhteistyölle luodaan tietyt säännöt. Minä, kuten sanoin, olen pystynyt äänestämään tämän mietinnön puolesta. Kiitos. Edustaja Kelly. Eh, Kiitos, puhemies. Niin kuin useammat jäsenet, niin äänestin tämän mietinnön puolesta. Tämä tarkoittaa, että me annamme Euroopalle välineet, jotka se tarvitsee taistelussa terrorismia ja kyberrikollisuutta vastaan. Me äänestimme pari viikkoa sitten PNRstä ja me todellakin edistymme terrorismin vastaisessa taistelussa ja tämä on hyvä asia. Tämä tarkoittaa sitä, että kansalaiset tietävät, että Euroopasta tulee turvallisempi tulevaisuudessa. Me annamme budjetista kaksi miljoonaa euroa Europolille, joten me voimme olla tyytyväisiä, että olemme oikealla tiellä. Kiitoksia. Ja sitten suositus toiseen äänestykseen. Cecilia Wikströmin mietintö. Edustaja Morvai. Kiitos. Tämä nimi kuulostaa meistä hyvin tutulta. Kysehän oli edustaja Wikströmistä, joka hylkäsi unkarilaisten uhrien pyynnöt tai vetoomukseen. Ei tässä ole varmasti kyse minkälaisesta sattumasta tapahtumasta. Ne, jotka asuvat EUn ulkopuolella ja tulevat sitten EUn alueelle, voivat olla hyödyllistä työvoimaa EUlle. Ja sitä paitsi on tarpeen, että ulkomaalta tulee EUn alueelle tutkijoita ja opiskelijoita. Nämä tutkijat ja opiskelijat ovat korkeasti koulutettuja työntekijöitä. He voivat olla reservi työntekijöiden reservi siis. EU tarvitsee näitä henkilöitä. Hyvä edustaja Wikström, mutta kysykää nyt unkarilaisilta tutkijoilta ja opiskelijoilta ja unkarilaisilta työttömiltä ennen kuin ruve- alatte näin innoittavia tekstejä laatia. Kiitoksia. Tutkijat, opiskelijavaihto-ohjelmat, koulutushankkeet, auparit. Tämä, nämä nuoret sukupolvet ovat osa sitä historiallista ponnistusta eteenpäin, joka meidän täytyy tehdä. Nuorten liikkuvuus on äärimmäisen tärkeää niin kilpailukyvyn kasvattamisen kuin työvoimia, työvoimamme osaamisen ja pätevyyden lisäämisenkin kannalta. Jos kilpailukykymme on korkeampaa, työvoimamme on osaavaa ja lopputulos on parempi ja yhteiskunta on se, joka voittaa tässä. Euroopan rajat avaamalla kolmansien maiden kansalaisille meidän täytyy tätä varten vielä hyväksyä tarpeellisia toimia ja välineitä. Ja ne, jotka tulevat Eurooppaan esimerkiksi tutkimuksen tai vaihtoehtojen kautta eivät tuo mukanaan ääriliikkeitä. No já podporuji tento materiál, tento návrh. Důvodu, že považuji za Kiitos. Minä tuen tätä tekstiä siitä syystä, että minun mielestäni on tärkeää tukea tutkijoiden ja opiskelijoiden liikkuvuutta. Me yritämme nyt määritellä yhtenäisiä sääntöjä sille, että tutkijat ja opiskelijat kolmansista maista pystyisivät tulemaan hyvissä olosuhteissa EUn alueelle. Aivovuoto on Euroopassa selvä ilmiö ja nyt meidän pitää tukea eurooppalaista tutkimusta. Jos nämä henkilöt pysyisivät EUn alueella, niin se vaikuttaisi esimerkiksi EUn teollisuuden laatuun. Ja näin voisimme lisätä myös Euroopan unionin kilpailukykyä, kun EU kilpailee esimerkiksi USA ja Japanin kanssa. Kiitos. Thank you. Edustaja. Kiitos puhemies. Mitä maahanmuuttokriisiin tulee, niin tässä näemme, että rajat kaatuvat ja tässä keskitytään vain ulkorajoihin. Ja tätä kautta laittomat maahanmuuttajat pääsevät Euroopan unioniin. No, Euroopan unionin pitäisi tietenkin olla yksinäinen maa, sillä tulisi olla vain ulkoraja. No, meidän täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että tässä ton tämän, tai on käynyt samalla tavalla kuin euron kanssa. Ja tämä koskettaa kymmeniä miljoonia ihmisiä, jotka joutuvat käyttämään euroon. Ja sitten äh, Iso-Britannia päättää 23. päivä, että ovatko nämä ongelmat meidän ongelmia. Meillä on muitakin mahdollisuuksia ja me voimme vaihtaa suuntaa. Mulțumim. Kiitoksia, Kiitoksia, hyvä puhemies. Joka vuosi Euroopan unionin tulee miljoonia kolmansien maiden kansalaisia tutkimusta varten, opiskelemaan vapaaehtoistyöhön ja niin edelleen. Minun mielestäni se on hyvä asia. Direktiivin tarkoituksena on parantaa nyt sääntelyä Jäsenvaltioilla on edelleen omat periaatteensa ja sääntönsä kolmansien maiden kansalaisten maahan tulon osalta. Ja tämä on hyvä asia. Minun täytyy tunnustaa se, että neuvosto muutti komission ehdotusta opiskelijoiden osalta niin, että opiskelijat voivat tehdä työtä 15 tuntia viikossa. Työharjoittelijoilla minimi oleskeluaika on kuusi kuukautta ja jäsenvaltiot voivat pidentää vielä tätä aikaa. Tämä asiakirja on mielestäni hyvä ja tietysti tuen sitä. Kiitoksia edustaja Polczak. Pane předsedo, samozřejmě posilování mobility. Kiitos puhemies. Nuorison liikkuvuuden vahvistaminen, harjoittelijoiden olosuhteiden parantaminen ja sellaisten henkilöiden parantaminen, joilla on tiettyä pätevyyttä. Tätä minä voin tukea. Näitä kysymyksiä ei pidä aliarvioida. Pitää myös katsoa, miten voidaan valvoa näitä henkilöitä, jotka tulevat maahan, mutta turvallisuuskysymykset eivät saa estää tätä nuorison liikkuvuutta. Saattaa olla tiettyjä riskejä, mutta me emme voi välttää kaikkia vaaroja. Olen sitä mieltä, että missään tapauksessa meidän ei pitäisi estää opiskelijoiden ja tutkijoiden vaihtoja. Se ei ole se oikea tie. Tämä vaihto voi parantaa tieteen laatua ja voi olla kannustin äh, eurooppalaiselle tutkimukselle. Tämä on oikea tie, jolle lähteä. Äh, Kiitos puhemies. Jälleen kerran uskon, että nämä ovat erinomaisia suosituksia. Mm, ne hyödyttävät ei ainoastaan Eurooppaa, vaan myös kehittyviä maita. Euroopan unioni on tehnyt hyvin paljon kehitysmaiden eteen erilaisten tukien turvin, mutta meidän täytyisi ottaa käyttöön nyt nämä suositukset, jotta ihmiset, jotka eivät saa mahdollisuutta omassa maassaan, voivat käyttää taitojaan ja tulla Euroopan unioniin tutkijakseen, tai tekemään vapaaehtoistyötä ja niin edelleen. Ja jos he jäävät Euroopan unioniin, se hyödyttää Euroopan unionia. Ja jos he palaavat omiin maihinsa, niin he ottavat kaikki kokemuksensa mukaan ja he voivat perustaa yrityksiä. Tämä on erittäin hyvä suositus. Kiitos. Kiitoksia. Ja siirrymme sitten seuraavaan kohtaan, eli kohesiopolitiikan täytäntöönpanon vauhdittaminen. Edustaja Morvai, olkaa hyvä. Az úgynevezett kohéziós pénzek, tehát az el... Niin sanotut koheesiovarat, niiden tarkoitus olisi tukea köyhempiä jäsenvaltioita ja lähentää niitä rikkaampiin jäsenvaltioita. On olemassa tiettyjä järkeviä ehdotuksia, joita pitäisi tarkastella tarkemmin. Esimerkiksi, miten voisi näillä varoilla luoda lisää työpaikkoja – Lisäksi pidin siitä, että on tarkasteltu, tiedotetaanko näiden hankkeiden edun saajille tarpeeksi vai ei. Olisi järkevää katsoa, miten paljon eh, nämä hankkeisiin osallistujat saavat tietoa. Minusta vaikuttaa siltä, että vain hallitusten suosimat piirit saavat näitä varoja käyttöönsä. Nämä EU-varat on jaettu jo etukäteen korruptoituneiden ystävien kesken. Tämä pitäisi muuttaa. Valtavat erot jäsenvaltioiden välillä pitäisi todellakin tasoittaa. Edustaja Sokor. Kohesiopolitiikájának lényege a tagállamok gazdasági... Kiitoksia. Kohesiopolitiikan tavoitteena on kehittää taloudellisesti sellaisia alueita ja sellaisia alueita, jotka ovat epäsuotuisessa asemassa. Täytyy ottaa huomioon se, että alueiden täytyy pystyä kilpailemaan taloudessa. Jos me puhumme talouden edistämisestä, meidän täytyy ottaa huomaan ne eroavaisuudet, joita on jäsenvaltioiden infrastruktuureissa, ja palvelurakenteessa. Täytyy muistaa, että kohesiopolitiikka ei ole mitään apua, ei se ole hyvän tekeväisyyttä, mutta monesti tämän asian suhteen on väärin käsityksiä. Ilman asianmukaista kohesiopolitiikkaa infrastruktuurit ja vähemmän kehittyneiden maiden kansalaisten hyvinvointi tulee edistymään hitaammin ja tämä tulee vain lisäämään Euroopan unionia, unionia kohtaan tunnettua pettymystä. Tämän vuoksi täytyy edelleen suunnata varoja vuoden 2020 jälkeenkin kohesiopolitiikkaan ja tarkastella kohesiopolitiikan vaikutuksia myös vanhoissa jäsenvaltiossa. Kiitoksia alueellisen kohesiopolitiikkaa ei voida irrottaa toisenlaiseen talousmallin suunnittelusta. Meidän täytyy muistaa talouskuripolitiikka ja se, että samalla vaaditaan uudella, uusia uudistuksia. Tämä on se syy, joka on johtanut valtaisaan epätasa-arvoon Euroopan unionissa. Meidän ei pidä huijata itseämme. Kohesiorahastolla yhä enemmän viedään eurooppalaista taloutta kohti globaaleja markkinoita ilman, että mietitään, mitä vaikutuksia vapauttamisella ja yksityistämisellä on reunavaltioiden työntekijöille. Markkinoita voidaan kyllä käyttää, mutta ei pelkästään suurpääoman eduksi. Meillä täytyy olla erilainen sosiaalinen ja tuotantomalli. Meidän täytyy tuomita se, että maat, että jäsenvaltiot ja alueet ovat huonosti hallinnoineet näitä varoja. Ja tässä on julkisia varoja myös siirretty yksityisiin käsiin. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Pentru politica de coeziune sunt Kiitos puhemies. Kohosia kehityspolitiikkaan käytetään 360 miljardia euroa vuosille 2014-2020. Seuraavalle edellisellä kaudella oli ongelmia hankkeiden toteuttamissa ja määrärahojen käytössä joissakin jäsenvaltioissa ennen kaikkea, koska viranomaisilla muun muassa ei ollut kapasiteettia käsitellä näitä rahoja ja lähinnä johtuen siitä, että menettelyt ovat erittäin byrokraattisia. Korruptiolla oli tässä myös osassa. Ihmiset eivät pystyneet myöskään käsittelemään näitä asioita. Toivotan komission ehdotuksen tervetulleeksi, mitä asiantuntijaryhmään tulee. Tämä ryhmä tulee äh, tarkastelemaan, miten menettelytapoja voitaisiin yksinkertaistaa. Yksinkertaistaminen on ensimmäinen askel, avoimuus on toinen. Kaikkien täytyy tietää, kuka pyytää mitäkin ja kuinka paljon se maksaa ja miten se toimii. Kiitos. Yes. Kiitos. Koheesiopolitiikka nykymuodossaan on yksi tärkeimmistä EU-politiikan aloista. On jäsenvaltioita, kuten oma jäsenvaltioni Latvia, joka joka vuosi jättää käyttämättä osan varoista byrokratian esteiden takia ja tietojen puutteen takia. Tämä estää monien alojen kehityksen niiden kanssa, jotka pyysivät komissiota ja jäsenvaltiota antamaan enemmän tietoja edunsaajille näistä tukimahdollisuuksista. Meidän pitää myös järkevöittää tämän järjestelmän toimintaa. Jokaisella ohjelmointikaudella jokainen jäsenvaltio saa tietyn määrän varoja, jos niitä varoja ei käytetä, saa seuraavalla ohjelmakaudella vähemmän varoja. Tämä on hyvin tärkeä äh, mietintö juuri tällä hetkellä. Edustaja politiikka administrativa no- Kiitoksia puhemies. Kohesiopolitiikka kärsii turhasta hallinnollisesta taakasta ja byrokratiasta. Kohesiopolitiikka ei ole riittävän keskittynyttä tavoitteisiinsa eikä sen saavutuksia ole arvioitu riittävästi. Minä olen vakuuttunut siitä, että Euroopan, Eurooppa voi olla ylpeä kohesiopolitiikasta, jos saadaan poistettua tämän politiikan avulla eri alueiden väliset epätasa-arvoisuudet. Tällä politiikalla voidaan kyllä auttaa alueita Mm, meillä täytyy olla sellainen asiantuntijaryhmä, joka voi etsiä vastausta siihen, miten voidaan yksinkertaista ja helpottaa Euroopan varojen käyttöä. Minä odotan innolla lopputulosta, niin että voimme sitten kohesiopolitiikkaa uudistaa. Thank you. Edustaja Etheridge. We just had council elections. Äh, meillä oli juuri vaalit äh, UKssa. Uh, ja Labour muun muassa on sanonut, että meillä ei ole rahaa kirjastoille, museoille, teidän turvallisuuteen. Ja nämä samat puolueet kuitenkin tukevat sitä, että miljoonia punteja punte, käytetään kohesiopolitiikkaan Euroopan unionissa. Tämä on häpeäksi Ihmiset itkevät kotopuolessa, että ei ole rahaa, mutta kuitenkin sitten rahaa pitäisi jakaa ympäri Eurooppaa. Minä äänestin näitä toimia vastaan ja tulen aina vastustamaan sitä, että Euroopan unioni käyttää yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten verovaroja tähän. Herra Kelly. Äh, Kiitos jälleen puhemies. Minä äänestin tämän suosituksen puolesta ja olen todella sitä mieltä, että kyse on erinomaisesta politiikasta. koheesiopolitiikka on hyvä idea. Noin 30 miljardia euroa käytetään tällä kaudella ja toivon, että tämän kaudenkin jälkeen politiikka jatkuu, sillä me näemme, minkälaista hyvää EU voi näillä varoilla saada aikaan. Me näemme myös, miten rikkaammat valtiot ja alueet auttavat köyhimpiä valtioita ja alueita. Kun Irlanti liittyi Euroopan yhteisöön, se oli oikein köyhä. Me saimme EU-varoja. E EU ja nyt olemme kehittyneet ja kehittyneet yhdeksi rikkaimmista valtioista. Näiden varojen ansiosta maamme siis pystyy kehittymään. Mutta yhdestä asiasta olen kuitenkin samaa mieltä, yhdestä kritiikin kohdasta. Meidän pitää tiedottaa paremmin kohesiopolitiikan menestyksestä. Thank you very much. Kiitoksia. Istunto keskeytetään. Jatkamme kello 15.